paikoillenne. J'ouvre notre séance. Avaan meidän, tämän meidän ylimääräisen budjettivaliokunnan kokouksemme. Ja olen erittäin iloinen siitä, että äh, Rova Georgieva on tullut tänne meidän kanssamme kokoustamaan. Hän lähti vastikään komissiokollegion kokouksesta ja ja sen enempää viivyttelemättä hän, hän, tuloa, hän halusi tulla kertomaan meille siitä, mikä tulee olemaan lisätalousarvio vuodelle 2015 numero 7 lisätalousarvio. Se käsittelee aivan erityisesti ö, tätä valtavaa muuttoliikettä ja minkä vastauksen me haluamme antaa pakolaisille ja vastaanottaville maille – varapuheenjohtaja, joka on vastuussa budjettikysymyksistä, tulee ehdottamaan meille, että otamme käyttöön joustovälineen sitoumuksille. Olemme erittäin iloisia siitä, että nämä sitoumukset ovat over above the ceiling, eli ovat aika korkealla, mutta toivottavasti hän rauhoittaa meitä hieman maksujen suhteen. Ovatko maksutkin vähän menneet yli, yli katon tai yli rajan? Hän eilen aamulla koordinaattorimme tekivät koko joukon päätöksiä. Me päädyimme siihen, että järjestämme kolme julkista kuulemista budjettivaliokunnassa ensi vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Ensiksi tarkistetaan monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin kehitystä. Ja tämä päivä lyödään lukkoon tammi-helmikuussa ja sen jälkeen puhutaan uusista rahoitusvälineistä ja niistä järjestetään kuulemin ja mitkä ovat nämä PME. Cette audition... ja kansallisista pankeista. Ja tämä kuulemistilaisuus järjestetään maaliskuussa ja kolmas kuuleminen liittyy budjettivaikutuksiin. Miten tämä pakolaistilanne vaikuttaa budjettitilanteeseen? Turvapaikanhakijat ja vakolaiset, kaikki, miten ne vaikuttavat budjettitilanteeseen. Tähän voivat osallistua myös muut valiokunnat, esimerkiksi LIBE-valiokunta, kun se liittyy tämän ongelmavyyhden sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin. Ja tämä viimeinen kuulemistilaisuus voitaisiin pitää ensi vuoden toukokuussa. Koordinaattorit sopivat myös, että hyväksyttiin neljä matkaa. Ensimmäinen Turkkiin, mahdollisesti ensi vuoden helmikuussa vihreällä viikolla, toinen Libanonin ja Jordanian toukokuussa. Meillä on äh, suorat välittömät suhteet tämän asian kanssa. Rouva varapuheenjohtaja, kolmas matka antaisi meille mahdollisuuden käydä Berliinissä ja Pariisissa, jossa voisimme tehdä tilannearvion budjetista ja suosituksista Tämä matka voisi tapahtua maalis-huhtikuussa ja neljäs matka Kreikkaan heinäkuussa ensi vuonna. Voisimme par- tai tarkistaa paikan päällä, miten paikallisviranomaiset ovat toteuttaneet maksusitoumuksia korjatakseen budjettitilannetta ja ja rakenteellisia muutoksia. Tämän halusin teille tiedottaa. Samalla haluan kertoa teille, että sähköpostitse olette saaneet kello 11 äh, sisällön tai ne suuret linjat siitä ehdotuksesta, miten joustovälinettä lähdettäisiin käyttämään – mutta kun tämä nyt on vähän redundanttia sen suhteen, mitä rouva komission jäsen meille tulee kertomaan, niin en siitä kerro sen enempää, vaan annan hänelle puheenvuoron. Kiitän teitä vielä kerran siitä, että tulitte todella näin reaaliaikaisesti tänne meidän kokouksemme ja tulette kertomaan meille tarkkaa ja hyvää tietoa budjettivaliokunnassa. Ah, kiitos puheenjohtaja, kiitos tilaisuudesta tulla vieraksenne tänne budjettivaliokuntaan. Arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, todella juuri hyväksyimme kollegiossa komission ehdotuksen äh, lisätalousarvioksi 7 2015. Kyse on vastustamme pakolaiskriisin käsittelyssä. Näin tarjotaan merkittävää rahoituslisäystä. Kaiken kaikkiaan olemme kaksinkertaistaneet määrärahat, joita on tarkoitus käyttää kriisin ratkaisemiseksi. Vuoden alussahan meillä oli 4,5 miljardia euroa ja nyt uusi ehdotus on 9,2 miljardia euroa. Paitsi että rahoitusta lisätään merkittävästi, toivoaksemme parlamentin ja neuvoston avulla voimme myös hoitaa tämän asian ennätyksellisen nopeasti. Tämä on tärkeää kansalaisillemme. Euroopan kansalaisten on tärkeää nähdä, että me Euroopan unionissa kykenemme toimimaan nopeasti, lähtemään liikkeelle nopeasti ja vastaamaan kansalaisten odotuksiin. Nyt kertoisin ehdotuksemme yksityiskohdista. Niin kuin mainitsin, vuoden 2015 alussa mm, tälle vuodelle ja ensi vuodelle oli varattu 4,5 miljardia euroa. Näiden lisäksi lisätoimet lähes 1,2 miljardia euroa ennen kaikkea – pakolaisten uudelleen sijoittamisohjelmaan ja sitten vielä 1,7 miljardia lisäpaketista ilmoitettiin syyskuun 23. päivä ja noin miljardi tästä summasta on tarkoitus käyttää ulkoisiin toimiin. Eli auttaa ihmisiä siellä, missä he ovat, niin että he voivat jäädä pakolaisleireille Syyrian naapurimaihin. Samoin tarkoitus on antaa humanitaarista apua Syyrian sisällä. Sitten 700 miljoonaa Euroopan unionin sisäisiin toimiin, eli jäsenvaltioiden avustamiseksi ja myös rajavalvonnan vahvistamiseksi. Tässä siis kaiken kaikkiaan 7,5 miljardia euroa ja tähän päälle tulee vielä 1,8 miljardia Euroopan Afrikka-rahasto, joka ennen kaikkea tulee Euroopan kehitysrahastosta. Muistuttaisin myös, että huippukokous, valtionpäämiehet siis viime viikolla sitoutuivat irrottamaan vielä lisää miljardin UNHCRn eli YK pakolaisen komissaarin tukemiseksi sekä muiden avaintoimijoiden tukemiseksi kentällä, muun muassa ICRC, ja todella siis lisämiljardi vielä näiden rahoittamiseen. Sitten kaksi päätöstä, jotka hyväksyimme komissiossa. Ensinnäkin tämä Koreva lisätalousarvio 7 2015. Kyse on erittäin tärkeästä osasta tällaisen ennennäkemättömän kriisin ratkaisupyrkimyksissä. Tämän lisäksi pyritään saamaan liikkeelle hätäapu niin, että vielä tämän vuoden budjetin varauksissa oleva summa saadaan nopeasti käyttöön. Kaiken kaikkiaan nämä kaksi ehdotusta tältä päivältä sallivat siis vielä 801 miljardin euron käyttöönoton vielä tämän vuoden, vuoden 2015 aikana. Korostan nyt vielä, että, että todella tämän vuoden 2015 aikana voimme ottaa hyvin merkittäviä askelia kriisin rahoittamisen suhteen. Sitten 400, todella 401 miljardia sitoumusmäärärahoihin pakolaiskriisin hallinnoimiseksi. Ja sitten kyseessä ovat äh, sisäiset toimet otsakkeen 3 ja ulkoiset toimet otsakkeen 4 alla. Tarkoitus on tukea niitä EU-jäsenvaltioita, jotka ovat eniten paineen alla ja sitten on todella tarkoitus myös vahvistaa kolmansien maiden saamaa apua. Nämä 401 miljardia ovat menossa AMIF-rahastoon sekä ASF eli sisäisen turvallisuuden rahastoon 100 miljardia euroa hätäapu niille jäsenvaltioille, joihin on kohdistunut eniten painetta. Näin saadaan uudelleen asutus malli jaloilleen ja samoin niin kutsutuissa hotspoteissa eli vastaanottokeskuksissa asiat saadaan rullaamaan. Nämä ovat siis niitä keskuksia, joihin tulee suuria määriä pakolaisia. Sitten 1,3 miljoonaa tänä vuonna vielä YK EUn puhuja korjaa rahoitukseen Frontex, EASO ja Europol kukin saavat lisää henkilökuntaa 60, 30 ja 30 uutta virkaa näille. Samoin sitten EUn alueellinen rahasto, niin kutsuttu MADAC-rahasto, siis toivon rahasto. Tarkoitus on todella tätä kautta auttaa Syyrian naapurimaita. Muistutan vielä, miksi tämä on niin tärkeää. Hyvin monet äh, nyt Eurooppaan saapuvat ihmiset, pakolaiset, ovat menettäneet toivonsa. He ajattelevat, että maailma on unohtanut heidät, sota ei koskaan pääty ja pakolaisleirien tilanne heikkenee heikkenemistään. Mielestäni tämä nimi Toivo Hope on todella nyt kyllä paikallaan tätä rahastoa varten. Samoin sitten vielä tänä vuonna komissio aikoo uudelleen mallin pää Enin ja Aipana rahoitusta 200 miljoonaa vahvistaakseen syrjärahoitusta. Tämä on siis täydennystä 300 eh, miljoonalle, jota naapuruusvälineessä on käytetty. Näin Euroopan unioni voi vastata – Syyrian kriisiin yli 500 miljoonalla eurolla ja toivomme, että jäsenvaltiot laittavat pottiin vielä saman kokoisen summan. Sitten 200 miljardia humanitaariseen apuun niin, että ihmiset eivät joudu poistumaan alueelta. Tämä menee siis muun muassa UNHCRn kautta sekä maailman ruoka-avun kautta 10 miljoonaa tulisi operationaalisesta varauksesta, 15 miljoonaa olisi siirtopyynnöstä, jonka tämä valiokunta hyväksyi jo syyskuun alussa, ja sitten vielä uusi siirtopyyntö 175 miljoonaa euroa tästä hätä apurahastosta. Tämän pyynnön olette saaneet tänään. Näitä välittömiä toimia varten tarvitaan vielä rahoitusmäärärahoja, jotka vastaavat 40 prosenttia näistä sitoumusmäärärahoista, eli 70 miljardia euroa. Komissio ehdottaa, että, noin, että osa tästä tulisi tuosta lisätalousarviosta, osa varauksista ja loput maksumäärärahat tarvitaan ensi vuonna, vuonna 2000 16. Todella nämä kaksi pyyntöä, jotka olemme hyväksyneet komissiossa, jotka teille esitämme tänään, niin näiden lisäksi vielä tällainen globaali määrärahasiirto, joka sisältää maksumäärärahat ajatellen ulkorajojen turvaamista. Tässä kyseessä ovat otsakkeet kolme ja neljä. Ennen kaikkea, että saadaan katettua maksutarpeet yksi aassa 170 miljoonaa euroa on summa, joka tarvitaan, ja tämähän on teille esitetty jo aiemmin. Haluaisin nyt vedota teihin, arvoisat parlamentin edustajat. Tarvitsemme tukeanne, jotta tämä eh, lisätalousarvio 7 2015 sekä varauksien vapauttaminen ja hätärahoitus saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian, jotta me voimme nämä rahat sitouttaa mitä pikimmin niin, että saamme todella annettua tukea maailman eh, ruokaohjelmalle ja muille tärkeille sidosryhmille. Ajatellaan tilanne, että leireillä Libanonissa, Jordaniassa on äärimmäisen tärkeää, että me välitämme nyt viestin siitä, että Euroopan apu on tulossa, se on jo matkalla. Näin täällä neuvoston edustajat vetoamme yhtä lailla neuvostoon kuin parlamenttiinkin, jotta nämä ehdottamamme toimet saataisiin hyväksyttyä mahdollisimman pian. Valitettavasti nämäkään ehdottamamme toimet eivät tule päättämään tätä kriisiä, ratkaisemaan tätä kriisiä. Meidän on katsottava myös vuoden 2016 budjettia ähm, muistaen nämä asiat, nämä kysymykset. Ja vuonna vuoden 2016 budjettipäätösten suhteen tulemme esittämään teille ehdotuksen lokakuun puolivälissä tämän vuoden budjettia koskevien ehdotusten suhteen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin meidän kolmen toimielimen osoittaa, että teemme yhteistyötä, hoidamme velvollisuutemme mitä pikimmin. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, toivon, että tämä esitykseni osoittaa, kuinka vakavasti komissio suhtautuu tähän kriisiin. Haluan kiittää kollegoitani budjettipääosastolla, mutta haluan kiittää kollegoita koko komissiossa. He ovat todella kääntäneet joka ikisen kiven yötä myöten, jotta me löytäisimme nämä rahat. Voidaksemme tehdä ehdotuksen teille ja saada teidän hyväksyntänne. Tämä on nyt kaikkein, kaikkein tärkein prioriteetti meille ja olen, olen vakuuttunut siitä, että olemme haasteen mittaisia. Kiitos. President. Kiitos rouva varapuheenjohtaja tästä tiedotteesta. Budjettivaliokunta kokoontui maanantai-tiistaina tarkistaakseen kaikkia sille saapuneita tarkistuksia ja kompromisseja, joita meidän yleisesittelijä oli muokannut hyvään malliin eri puolueryhmien edustajien kanssa. Minä muistan, että viikko sitten te järjestitte huomattavan tärkeän tapahtuman budjetista ja fokusoitte sen tuloksiin. Ja useat puhujat sanoivat, kuinka me tarvitsemme todella tätä monivuotista kehystä ja joustoa. Öö, voimme siis sanoa, että vuosi 2015 jää kirjoihin sillä tavalla, että se auttaa meitä vähän ravistelemaan tätä tiukkaa monivuotista rahoituskehystä, joka on ikään kuin korsetti, joka puristaa meitä. Tämä mm, koskee maataloutta. Tämä korjava lisätalousarvio eilen ehdotettiin tarkistutta, jotta lisättäisiin 500 miljoonaa, mutta me odotamme tätä lisätalousarviota vuodelle 2016 on painottuva pakolaisiin ja vastaanottaviin maihin. Mahdollisimman nopeasti pitäisi nyt saada vastaus tähän kriisiin. Valitettavasti tämä, tässä on vaarana, että se jatkuu vielä pitkälle vuoden 2016 jälkeenkin me olemme erittäin huolissamme, koska me voimme jo nyt nähdä, mitkä ovat meidän rajamme, missä katto tulee vastaan, ja tässä pitää harjoittaa aika, aika monimutkaista voimistelua jotta pääsisimme tuloksiin. Kiitos vielä kerran teille, arvoisa komission jäsen puheenvuorosta. Nyt annan yleisesittelijälle puheenvuoron. Gardia Saval, olkaa hyvä. Kiitos presidente. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle, että tulitte näin nopeasti esittelemään meille tätä korjaavaa lisätalousarvia. Minä juuri sain nämä paperit ja yritän nähdä vähän yksityiskohtaisemmin, mitä nämä esitykset pitävät sisällään. Voin jo tässä vaiheessa sanoa, että olen äh, erittäin iloinen, että tässä toimitaan näin nopeasti. Sehän on tärkein painopisteemme ja prioriteettimme tällä hetkellä, kun puhumme riittävistä varoista tai käytettävissä olevissa varoista, jotta voimme korjata tätä pakolaiskriisiä. Meillä on, meillä on meille kuuluva osa meidän tämä budjettiosa, joka meille tästä kuuluu. Te sanoitte, että meidän pitää pyrkiä, äh, toimiiko, toimiiko tulkkaus, kysyy puhuja. Kuuletteko minua? No ei problema. Decía que... No ei haittaa, minä alo, vähän Toistan vielä kiitos siitä, että tulitte näin nopeasti kertomaan meille tästä korjausta äh, lisätalousarvioesityksestä. Sehän on meillekin painopiste, tärkein prioriteetti, niin kuin parlamentissa me on sitä usein toistettu, ja meidän valiokuntamme pitäisi ottaa todella härkää sarvista tässä pakolaiskriisissä ja saada riittäviä varoja sen kriisin korjaamiseen, mutta äh, me, tämä teksti juuri tuli, me tutkimme sitä, mutta teille tulemme tekemään työtä yhdessä. Äh, minä voin vakuuttaa teille, että tulemme tekemään mahdollisimman nopeasti työtä yhdessä, jotta mahdollisimman nopeasti saimme tämän korjaavan lisätalousarvion toimimaan ja että voisimme todella käyttää olemassa olevia varoja. Minulla on kysymys, koska monet vastaukset ovat täällä jo paperilla, mutta jos voitaisiin jotenkin edetä, tämä kysymys liittyy näiden 70 miljoonaan euroa, miten niitä uudelleen käytetään, mikä budjettikohta, mihin budjettikohtaan se kohdistuu, onko tämä raha käytettävissä, millä hetkellä onko komissio suunnitellut, että se sijoitetaan jonnekin vuoden 2016 budjettiin virastoista vielä. Te tiedätte, että meillä on pientä kiistaa siitä henkilöstössä näissä virastoissa ja näissä. Ja tässä sanotaan, että Europolissa ja Frontexissa luvut nousevat. Onko tässä jotakin myöskin korjaavaa lisätalousarviota? Aiotaanko ylläpitää sama taso ensi vuonna työpaikkojen suhteen näissä virastoissa? Ja vielä yksi kysymys tai pikemminkin epäilys tai pelko tulevaisuuden suhteeseen jälleen liittyy maksuihin jälleen kerran, koska mehän näimme tämän Kreikka-avun ehdotuksen. Siinä maksuja muutettu. En tiedä, oliko se välttämätöntä. Nyt tällä hetkellä meillä on tässä uusi ehdotus, jossa budjettia kasvatetaan. Onko sillä seurauksia kokonaisvaltaisesti maksuissa, mutta en tiedä, miten nämä kaikki lisäykset voivat sopia tähän sopimukseen, kun pyrimme nyt ratkaisemaan tämän maksamattomien laskujen ongelman tulevana vuonna, koska onhan totta, että vuosi 2016, jos pääsemme tavoitteisiin, mutta kyllähän tämä raha pitää jostakin tulla ulos, kyllä se pitää meille saada se jostakin, jos me saavutamme tulokset ensi vuonna, mutta onko meillä sitten kuitenkin rahoituskehyksessä tulevaisuudessa yhä nämä maksamattomat laskut siellä peikkona meidän pitäisi todella saada maksut ajan tasalle ja meidän pitäisi vähän korjata tätä tarkistusta budjettiin ja monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä mutta uskon, että komissio on todella ryhtynyt vakavasti tähän eh, pakolaiskriisin ratkaisemiseen. Se antaa meille hyvää potkua. Me tällä hetkellä myös vaadimme sitä ja me haluamme, että tämä todella menee eteenpäin konkreettisesti. Minä toivon, että neuvosto myös on mukana tässä ja lopulta voisimme olla tilanteen tasolla, ja sitä ainakin koko parlamentti toivoo. Merci madame. Kiitos. Pyydän nyt koordinaattoreita käyttämään puheenvuoron. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja minä puhun nyt koordinaattorina, mutta myöskin esittelijänä, joka vastaa vuoden 2016 talousarviosta. Minä haluaisin tervehtiä komission jäsentä, komission varapuheenjohtajaa ja kiittää häntä tästä auliudesta. Hän on aina ollut valmis tapaamaan meitä ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän tuli tänne välittömästi esittelemään lisätalousarvio numero 7, joka kohdistuu kiireelliseen ongelmaan. Vuoden alussa parlamentti ja myöskin äh, Manatissa aluksi kesällä viime vuonna äh, vetosi sen puolesta, että meidän täytyy kiireellisesti toimia pakolaiskriisin puuttumiseksi. Me olemme usein todenneet, että solidaarisuus ei ole jotakin, mitä pitää saarnata, vaan jotakin, mitä pitää harjoittaa. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Ja tässä yhteydessä olen tyytyväinen siitä, että olemme saaneet tämän aloitteen ja olen tyytyväinen tämän sisäisen ohjelman suuruudessa. Kyseessähän on otsake kolme mutta myöskin ulkoinen ulottuvuus. Ja meillä on nyt paketti, jolla pystymme puuttumaan tähän hyvin suureen ongelmaan. Otsakeet 3 ja 4 täytyy tässä äm, kohdistaa, yhdistää maahanmuuttovirtaongelmaan, mutta myöskin kaikki äm, yhteistyövälineet ja kehitysvälineet täytyy ottaa mukaan tähän työhön. Ja kuten olen maininnut aikaisemminkin, täällä on aivan mahdotonta hyväksyä sellainen, että neuvosto tulkitsee leikkauksia otsakkeessa neljä sillä tavoin, että leikataan juuri niitä välineitä, jotka auttaisivat puuttumaan näihin ongelmien juuriin. Ja ongelmiinhan täytyy juuri puuttua niiden alkulähteellä. Tämä on hyvin kiireellinen tilanne. Meidän täytyy myöskin pystyä tarjoamaan lisää tukea ja apua. Ja täällä olemme osoittaneet ketkä ovat todellakin valmiita tekemään yhteistyötä ja valmiita tekemään lisäponnistuksia. Me olemme nyt ennen tämän näkemättömässä tilanteessa, kiireellisessä tilanteessa, joka vaatii lisää resursseja. Ja siksi olen tyytyväinen siitä, että me tässä käytämme joustovälinettä, reserviä, kiireellisiin asioihin varattua reserviä. Ja haluaisin kuitenkin ymmärtää vielä yhden asian. Viime vuonna 2015 Mikä oli tämä lisäsumma, joka ei siis ole eh, siirtojen ja uudelleenkohdistamisten kautta saatu summa? Mikä oli lisäsumma viime vuonna? Ja halusin myöskin tiedä, tietää vuoden 2015 osalta, mikä tulee olemaan tämän tilanteen ja tämän komission ehdotuksen vaikutus vuoteen 2016. Voimmeko jo tietyllä tavalla arvioida minkälainen oikaisukirjelmä tulee vuonna 2016 lokakuussa tulemaan. Me olemme nyt vuoden 2016 talousarvion hyväksyneet valtavalla enemmistöllä täällä valiokunnassa. Ja myöskin tämä heijastuu trilogi mandaattiimme. Ja tässä puhun kunnianhimoisesta aloitteesta, joka tekee mahdolliseksi vasta näihin haasteisiin käyttää joustovälineitä paremmin, Otsakkeessa neljä me olemme hyvin vaatimattomia. Olemme pitäytyneet rajojen puitteissa ja tämä osoittaa, että meillä on tahtoa olla kurinalaisia, mutta meidän täytyy myöskin olla valmiita käyttämään kaikkia niitä varjoita, joista välineissä on tässä tilanteessa. Meidän täytyy luoda konsensus, se on tärkeää. Meidän täytyy ymmärtää, että kun puhumme joustovälineistä, joustovälineistä. Kyseessä ovat ne välineet, jotka ylittävät talousarvion katot. Nämä joustovälineet ovat siis katon ulkopuolella, sen yläpuolella. Ja me emme tässä turvaudu marginaaleihin. Minä haluaisin tässä kiittää komissiota sen tekemästä ehdotuksesta. Luonnollisesti tarvitsemme kiireellistä, nopeaa toimintaa. Tässä ihmisarvo on pelissä, ihmishenget ovat pelissä, talvi lähenee ja me emme voi tässä olla välinpitämättömiä. Meidän täytyy toimia nopeasti. Kiitoksia. Kiitos. ECRstä edustaja Kysmyk, olkaa hyvä. Ei. Edustaja De Prest, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että ESER on samaa mieltä komission ehdotusten kanssa ja olen siitä varsin varsin iloinen siis. Hyvä komission jäsen Rova Georgieva, hiljaisuus merkitsee myöntymistä, ainakin näin minä sen tulkitsen. Hyvä komission jäsen, kiitos siitä, että tulitte näin nopeasti tänne komission kokouksen jälkeen kertomaan meille näistä ehdotuksista, tekemään selkoa näistä uunituoreista ehdotuksista. Me arvostamme hyvin paljon tätä elettä. Voin varmasti sanoa, että ei teilläkään ole suuria vaan oikeuksia ainakaan Euroopan parlamentin kanssa ja meidän valiokuntamme kanssa edetä nopeammin. Se oli ensimmäinen asia. Toinen, että voisimme mahdollisimman parhaissa olosuhteissa suhteissa toteuttaa teidän tekemänne ehdotukset ja lähteä tutkimaan niitä lisätarpeita, joista olette kertoneet meille, jotka ovat varsin ilmeisiä. Mutta kuitenkin teidän tekemissänne ehdotuksissanne globaalisesti, jossa puhutte 9,6 miljardista, jos oikein kuulin, siinä on paljon summia, jotka tulevat riippumaan ensinnäkin neuvoston asennoitumisesta ja toisekseen ja jäsenvaltioiden maksuista – ainakin jos puhutaan eri rahojen, varastojen rahoittamisesta, toimenpiteet ovat jo meneillään jäsenvaltioissa, jotta ne voivat todella osoittaa anteliaisuutta näissä sitoumuksissa samoissa mittasuhteissa kuin puudette määrärahoja parlamentilta. Tämä on välttämätöntä, jotta voimme, voisimme vahvistaa sitä pyyntöä, jonka te olette nyt lähettäneet jäsenvaltioille. Teidän ehdotuksenne oli hyvä, mutta minulla oli mahdollista perehtyä siihen ihan kokonaan, mutta haluaisin kuitenkin tässä vaiheessa pohtia sitä vähän ääneen, mitä tulee AMIF-rahaston varojen käyttämistä, se on vähän teknisen, teknisempi asia, jos ette pysty vastaamaan siihen. Nyt teidän yksikkönne varmaan antaa vastauksen. Meillä on ANIFista asetus, jos lähdetään käyttämään tämän rahaston varoja. Siitä on asetus, miten niitä käytetään. Minulla on se täällä. En kuitenkaan lähde sitä lukemaan teille nyt ääneen, mutta haluaisin olla varma siitä, että kun lähdetään käyttämään näitä varoja, on yhteen sopiva tämän asetuksen kanssa, muuten sitä pitää muuttaa. Meillä on... Le règlement de ce fonds AMIF-rahasto, ja siinä on erittäin tarkasti määritelty, miten summia voidaan täsmällisesti käyttää. Minä haluaisin siis täsmennyksiä tästä teidän yksiköiltänne. Ehkä myöhemminkin se sopii mulle hyvin. Toisaalta te ette puhunut siitä, mutta oletan, että se kuuluu teidän ehdotuksenne sisältöön. Minusta tuntuu, että on lainsäädännöllisiä sovelluksia, jotka olevat, tulevat olemaan välttämättömiä. Te ehdotatte esimerkiksi, että vahvistetaan tuntuvasti Frontexin käytettävissä olevia varoja? Tuleeko Frontexille uusia tehtäviä? Annatteko sille enemmän aloitevaltuuksia, jotta se voi järjestää näitä palautuksia? Näin ei näytä olevan ainakaan tällä hetkellä ehdotuksissa. Nyt te puhuitte lainsäädännöllisistä sovelluksista, jotka ovat välttämättömiä. Jos otamme koko ajan huomioon tämän keinojen tuntuvan lisäämisen, joista te puhuitte usean otteeseen en ole perehtynyt riittävästi niihin ehdotuksiin, joista, kun te, niistä, niistä ehdotuksista, joista te puhutte kiireellisinä. Mikä on tällä hetkellä maksujen ennakoiva tilanne vuodelle 2016? Onko mitään arviota tehty? Tehän tiedätte, että meille se on aivan erityisen tärkeää Eli että EU todella pitää kiinni sitoumuksistaan, kun on kyse maksuista, ettei palata siihen tilanteeseen, joka oli vallalla menneisyydessä. Haluaisin tästä joitakin selvennyksiä. Lopun suhteen minulla on paljon muita kysymyksiä, mutta uskon, että meillä on vielä jatkossa mahdollisuus keskustella uudestaan näistä ehdotuksista. Edustaja Maragall, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Osittain siitä syystä, että oikeastaan ei varmaankaan kannata keskustelua turhaan pitkittää. Turha on toistaa jo sanottua, mutta kiitän kuitenkin komission jäsentä siitä, että tulitte välittömästi valiokuntamme. Valiokuntamme on varmasti täysin sitoutunut ja suhtautuu myönteisesti ehdotukseenne. Me olemme sitoutuneet hoitamaan tämän asian yhdessä teidän kanssanne. Myös itse pidämme asiaa äärimmäisen kiireellisenä, joten varmasti voimme toimia nopeasti ja tämän lisäksi voimme olla kanssanne samoilla linjoilla tästä määrärahojen tarpeesta tota, mm, suuruusluokka siis, mistä puhutaan. Ehkä voimme vielä jotain omia painotuksia esittää ehdotukseen liittyen, niin kuin eh, herra Depre sanoi. Ehkäpä mieluummin EASOlle kuin Frontexille. Mielestäni meidän täytyy selvästi suunnata toimemme ja Euroopan parlamentti varmasti on valmissa vahvistamaan eh, virasta ja, ja tietenkin haluamme myös tukea ihmisiä siellä paikan päällä. Mm, ehkä minua hiukan huolestuttaa tämä koherenssi, jota tässä nyt pyydetään, ei niinkään komission taholta kuin neuvoston taholta. Siis nyt puhutaan kiireellisesti kiireellisistä lisätarpeista, uusista tarpeista, jotka ovat syntyneet. Kyseessä on hätätilanne. Voidaanko tällaiseen uuteen hätätilanteeseen todella vastata ilman uusia määrärahoja, ilman uutta tuoretta rahaa? Hmm, tässä yritetään taas väki sinne tehdä neljästä ympyrää. Tässä taas ollaan tällaisella minimi tasolla. En tiedä, onnistuuko se, kun ajatellaan kuitenkin koko Euroopan unionin talousarviota. Niin meillä on joustovälineitä, miten niitä sitten käytetään ja kuinka pitkälle niiden käyttö viedään, kyllä. Mutta varmasti keskustelussa kantamme tulee täysin selväksi. Sitten rouva komission jäsen vielä viimeinen huolenaiheeni emme, siis, siis meidän täytyy reagoida, me emme saa jäädä todellisuuden jalkoihin, mutta uskoakseni meillä on jo kaikki se tieto, jota tarvitsemme, voidaksemme myös hieman ennakoida sitä, mitä eteemme vielä on tulossa, paitsi tämän vuoden viime kuukausina myös ensi vuonna. Nythän meillä on jo ensimmäinen versio vuoden 2016 talousarvioksi. Tämä esitys on nyt olemassa ja nyt te teette ehdotuksia tämän vuoden lisätoimista. Me tulemme tietenkin kohtaamaan vastaavat asiat myös ensi vuonna. No nyt todella tulevina viikkoina tulemme sitten keskustelemaan ja varmasti vastaamme asioihin myös sovittelumenettelyn kautta mitä pikimmin. Kiitos. Kiitos, edustaja Zani. Grazie Presidente, grazie anche alla commissaria Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Hän on jälleen kerran ollut hyvin valmis tulemaan puhumaan tänne valiokunnan eteen. Ja hän on ollut paljon nopeampi kuin monet kollegansa, kun on pyrkinyt toimeenpanevaan nopeita toimia. Ja meidän täytyy häntä tästä kiittää. Haluaisin nyt palata viimeiseen osaan kollegani Maragalin puheen vuorosta. Tämä lisätalousarvio on oikein hyvä, mutta kuitenkin tämä pitäisi olla ensimmäinen askel laajemmassa paketissa. Tämähän ei kosketa vain talousarviovaliokuntaa. Se, että me luomme järjestelmän hätätilanteita varten, tämähän pitää olla laajempi paketti. Ja meidän täytyy puuttua näiden ongelmien syihin. Nyt luvut ovat valtavan suuria. 9 9000 10 000 ihmistä saapuu Saksaan päivittäin. Luvut ovat hirvittävän korkeita ja nämä ennusteet ovat myöskin erittäin korkeita. Eli saapuvien kokonaismäärä on hyvin suuri. Enkä tiedä, onko tätä otettu aivan hyvin vuosien 2015-2016 talousarviossa huomioon. Tässä mielestäni avainkysymys on se, että parlamentti ja komissio saavat tehtyä yhdessä työtä. Nythän me olemme melkoisen jumissa. Meillä on ollut vaikeita neuvotteluja neuvoston kanssa. Ja toinen ongelma, joka liittyy maahanmuuttovirtoihin, on maahanmuuttajien tai pakolaisten uudelleen sijoittaminen. Nämä 120 000, tämähän on melkoisen pieni luku, aiheutti jo ongelmia eri jäsenmaiden kesken. Ja haluaisin tässä korostaa yhtä asiaa, johon kollegat eivät ole viitanneet. Se liittyy tarkistuksiin, joita tehdään rahan käytön suhteen. On tärkeää, että Euroopan unionin talousarvio puuttuu eri ongelmiin. Verotaakka ei saisi painaa vain niitä maita, jotka ovat eh, maantieteellisistä syistä kaikkein lähimpänä näitä maahanmuuttovirtoja. Kuitenkin meidän täytyy tarkasti tehdä tarkistuksia Euroopan unionin menojen suhteen. Tällä hetkellä nämä tarkistukset eivät ole kyllin tiukkoja. Olafilla on suuria ongelmia tarkistaa varojen käyttöä. Olaf pyrkii tunnistamaan mahdollisia petoksia ja sitten pyytää jäsenmaata tutkimaan asiaa. Jos jäsenmaa sanoo, että kaikki on kunnossa, Olaf ei voi toteuttaa tämän jälkeen enää lisää tutkimuksia, mutta kuitenkin Italiassa ja varmasti kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa me olemme keskustelleet syyttäjä viranomaisen kanssa tästä asiasta ja olemme havainneet, että varojen käyttöön liittyvät ongelmat ovat niin suuria, että me talousarviovaliokunnassa ja te komission jäsenne, joka vastaa talousarviokysymyksistä, olemme vastuussa siitä, että toteutamme enemmän tarkistuksia Euroopan unionin varojen käyttöön, että varat käytetään oikealla tavalla, sillä muuten Pelkäänpä, että me teemme hätätilanteita varten näitä hätäratkaisuja, mutta jälkikäteen löydämme todisteta siitä, että jäsenmaiden toimet eivät ole ehkä sataprosenttisesti johtaneet siihen, että rahaa on mennyt oikein kohteeseen ehkä vain 50 prosenttisesti. Niin siis- Kiitos edustaja Zan. Ymmärrän hyvin teidän huolenne valvonnasta ja tulevaisuudesta ja siitä, ettei se lähte mihinkään väärään suuntaan. Mutta kun me kävimme Italiassa, Sisiliassa heinäkuussa, meille tuli sellainen ensivaikutelma, että eurooppalaiset rahastot edustivat ehkä vain noin 10, 10 prosenttia siitä, niistä rahoista, joita Italiassa paikallisia alueviranomaiset olivat käyttäneet. Kyllä nyt tässä on vähän, äh, vähän vaikea olla vaativa, kun puhuu Euroopan nimissä, ainakin Euroopan parlamentin sisällä. Ennen kuin annan teille vastausmahdollisuuden äh, ja myös yleisesittelijä ja koordinaattoreille vastausmahdollisuuksen tai puhujan mahdollisuuden, minä pyydän nyt muita odottamaan, mutta koska meillä on nyt tässä varoja, jotka kulkevat Euroopan unionin budjetin kautta, meillä on myös varoja, jotka kulkevat lisätalousarvion kautta <clears throat> aluekehitysrahasto, jota jäsenvaltiot rahoittavat muun muassa, koska on myös jäsenvaltiolta tulevia suoria maksuja. Ehkä olisi hyvä, jos meillä voisi olla jonkunlainen yleiskaava, kuva, jonkunlainen kaavio, mikä, mikä raha liikkuu EUn budjetin kautta 2015-2016 se, mikä kuuluu esimerkiksi aluekehitysrahastoon ja mikä on suoria jäsenmaksuja jäsen, jäsenvaltiolta. Eli silloin voisimme saada jonkinlaisen yleiskuvan, kattavan kuvan tästä koko taulukosta, mikä raha liikkuu missäkin. Eli voisimme sitten öö, tänä päivänä tai huomenna vedota siihen, että toimielinten välillä lähdettäisiin vähän yksinkertaistamaan ja selkeyttämään näitä rahavirtojen eri ö, liikkeitä. No niin, hyvä komission jäsen, rouva puheenjohtaja, nyt annan teille kommentointi puheenvuoro mahdollisuuden. Voitte vastata ja kommentoida. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Erittäin tärkeitä, mielenkiintoisia kysymyksiä. Pyrin nyt parhaan kykyni mukaan vastaamaan niihin. Samalla tunnustan täysin, että Äh, palaamme yksityiskohtiin myöhemmin. Te tutustutte ehdotuksiin, me analysoitte niitä ja varmasti esitätte meille lisää kysymyksiä jatkossa. Olen puheenjohtajan kanssa täysin samaa mieltä hänen todetessaan, että nyt näiden kriisiaikojen tapahtumat osoit- ovat osoittaneet meille, että meidän on voitava toimia joustavasti myös talousarviomme puitteissa. Tämän talousarvion on oltava kaikin tavoin Euroopan unionin jäsenvaltioiden tukena joustavalla tavalla. Nyt pyrin vastaamaan kysymyksiinne siinä järjestyksessä kuin ne minulle esititte. Ensinnäkin suhde maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä. Me olemme havainneet, että maksumäärärahat voidaan kattaa osittain, koska tietyt kohesio-ohjelmat ja muut ohjelmat ovat nyt täytäntöönpanovaiheessaan jäljessä siitä, mitä olimme arvioineet osa näistä maksuista tulee suorittaa vuonna 2016 ja totta on, että kun teemme ehdotuksen vuoden 2016 talousarviosta, meidän täytyy pohtia siitä, mistä nämä rahat löydetään. Sitten täällä oli konkreettinen kysymys äh, tästä 170 miljoonasta Tämä liittyy globaaliin määrärahasiirtoon. Kyse on itse asiassa suuremmastakin summasta. Me olemme löytäneet 47 budjettikohdassa mahdollisuuden siirtoon ITER 97 miljoonaa ja Kopernikus 53 miljoonaa. Mutta niin kuin sanoin, on 45 muutakin budjettikohtaa, me siis todella kävimme läpi joka ikisen ohjelman ja hankkeen nähdäksemme, mistä irtonaista rahaa voi löytyä niin, että saisimme toimittua joustavasti. Ehkä näin hiukan ilmapiiriä keventääkseni voin kertoa teille, että kollegani komissiossa todennäköisesti tulevat kutsumaan minua Kristeliina imuriksi jatkossa. Minä, minä imuroin sieltä joka ikisen eurosentin minkä saatoin löytää. Ja nyt kun palaan ehkä asian hieman vakavammalta kannalta, jälleen voin todeta, että kun tätä rahoitusta nyt katsotaan, 2015 tarve verrattuna 2016 tarpeeseen. Vuodelle 2015 ehdotamme siis 950 miljoonaa euroa näistä kahdesta ja puolesta lisämiljardista – joihin viittasin, ja todella 1,95 miljardia euroa sitten vuodelle 2016. Kun katsotaan tätä koko rakennetta, toistan, että vuoden alussa meillä oli 4,5 miljardia vuosille 2015 ja 2016 varattuna. Ja komissio on tehnyt kaksi ehdotusta joissa on ehdotettu yhtäältä puolitoista miljardia lisäystä ja sitten toisaalta 1,7 miljardia. Tämä ensimmäinen otsake 3, toinen otsake 4 ja nyt tämä 1,9 todella siis 2,5 miljardia on nyt jaettu 950 miljoonaa tälle vuodelle, sitten vielä 1,95 miljardia ensi vuodelle ja rahat on löydetty ennen kaikkea kehitysrahastosta, siis e TF, 1,8 miljardia Afrikan rahasto. Ja kaiken kaikkiaan saamme siis näin 4,7 miljardia lisärahaa, eli yli kaksinkertainen määrä verrattuna siihen, mistä vuoden alussa lähdettiin liikkeelle. Pahoittelen, en itse asiassa nyt ehkä seuraa kysymyksiä ihan siinä järjestyksessä, kuin ne esitettiin. Yritän niitä hieman ryhmitellä. Täällä puhuttiin hyvin tärkeästä asiasta, siitä, että meidän tulisi ennakoida eikä vain seurata tilanteen kehittymistä ja juosta ikään kuin tapahtumien perässä. Ja kyllä minun täytyy komission nimissä korostaa, että kun me esittelimme vuoden 2016 talousarvioesityksemme, ennen kriisin kehkeytymistä, niin olimme saaneet aikaan merkittävää edistystä kolmella alalla. Maahanmuutto 30 prosenttia lisäystä, 28,5 prosenttia otsakkeessa neljä, ulkoiset toimet ja sitten vielä 30 prosenttia lisäystä työpaikkoihin ja kasvuun. Eli toisin sanoen, kyllä me olimme valmistautuneita jossain määrin, mutta emme toki tämän kriisin laajuuteen. Kyllä me tiesimme, että tämä etemme on tulossa ja olimme tehneet ehdotuksia, jotka nyt ovat osoittautuneet aivan oikeiksi. Joku esitti kysymyksen siitä, miten saamme sitten nämä maksut hoidettua ja onko ehdotuksemme toteuttamiskelpoinen näiden joustovälineiden pohjalta, joita meillä on kattojen alla. Komissio on samaa mieltä kuin parlamenttikin ymmärtääksemme, että joustovälineitä tulee käsitellä ei monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella, siis kattojen yläpuolella. Ja tämä on nyt ehkä asia, josta emme neuvoston kanssa vielä ole täysin samaa mieltä, joten toki keskustelujen tulee vielä jatkua. Neuvoston kanta on toisenlainen. Ja kun me rahoituskehyksen puoliväliarviossa kokoonnumme asiaa tarkastelemaan, meillä tulee olemaan tilaisuus tästä joustovälineasiastakin keskustella. Mutta nyt vetoan teihin kaikkiin tärkeimmät asiat ensin. Meidän on nyt vastattava tähän kriisiin, meidän on toimittava tehokkaasti. Minä toivon, että näitä kiireellisiä toimia ei nyt käytetä panttivankina näiden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kyllä nämä ongelmat ovat olemassa, ne täytyy ratkaista, mutta minä todella toivon, että nyt ei lukkiuduta tähän tilanteeseen ja väännetä kättä pitkän aikavälin ongelmista mm, todella, koska tietyt kohesio-ohjelmat ovat täytäntöönpanovaiheessaan nyt jäljessä siitä, mitä olimme arvioineet, meillä on tätä rahaa. Nyt täytyy nähdä vielä sitten maatalousluvut, niitä odotamme ja sitä varten tarvitsemme vielä hiukan lisää aikaa, eli tuohon lokakuun puolen väliin. Mitä sitten tarkalleen ottaen tulemme tekemään kolmansissa maissa, joista nyt ihmiset pakenevat? Minulla on etuoikeus, olen tehnyt tätä työtä aiemmin ja voin kertoa teille moniakin yksityiskohtia humanitaarisesta avusta. Humanitaarisen avun rahat ovat naapuruusvälineen varojen kanssa yhteydessä yhtäältä, jotta voidaan mahdollisimman kiireisiin ongelmiin puuttua, eli tarjota ihmisille ruokaa, suojaa. Toiseksi pidemmän aikavälin toimet, jotka ovat kuitenkin keskeisiä, eli koulutuksen, opetuksen järjestäminen pakolaislapsille, pakolaisleirien lapsille sekä sitten terveydenhoito. Mitään järkyttävämpää ei perheelle voi tapahtua kuin se, että lapset eivät saa koulutusta ja näin ollen heiltä viedään tulevaisuus yksi kaikkein kauheimpia asioita tällä hetkellä on se, että koulut Libanonissa, Jordaniassa, myös Turkissa ovat niin kerta kaikkisen täynnä, että kaikki lapset eivät mahdu samaan koulutusta opetusta. Meillä on hyvin tärkeä aloite, joka kautta pyritään puuttumaan nyt pakolaislasten tilanteen parantamiseen UNICEFin kanssa aloitimme yhteistyön vuosi sitten. Meillä on hanke, joka on nimeltään Yhtäkään sukupolvea ei saa menettää. Perheet tulevat epätoivoisiksi, jos heidän lapsensa eivät pääse kouluun, ja tämä on osa tekijä sille, että he joutuvat lähtemään muualle paremman elämän perässä. meidän Euroopassa on tarjottava tukea ihmisille, jotka ovat paineet paitsi Syyrian sotaa myös muita ongelmia muilla alueilla. Minulta on kysytty, onko mahdollisia lainsäädäntömuutoksia tulossa. Kyllä itse asiassa on yhtäältä paluu joku kysyi siltä, että käytetäänkö joitain rahoja ihmisten paluun tukemiseen. Nyt täytyykin määritellä ehkä entistä paremmin ja tarjota erilaista kohtelua yhtäältä niille, jotka todella pakenevat sotaa ja kauheuksia, ja toisaalta niille, jotka etsivät Euroopasta parempaa elämää. Ne, jotka etsivät parempaa elämää, heidänkin tilanteensa on ymmärrettävä, mutta he eivät voi saada prioriteettiasemaa tässä vaiheessa. Ne, jotka etsivät parempaa elämää, toki, jos heille voidaan tarjota työpaikkoja, hieno asia, mutta jos työpaikkoja ei ole, meidän on unionissa toimittava järjestäytyneemmin sekä kurinalaisemmin näiden ihmisten palauttamiseksi. Ja jos he palaavat kotimaihinsa, <clears throat> on äh, yhtä lailla tarpeen meidän tukea heidän kotimaitaan ja niiden kehitystä, jotta nämä ihmiset voisivat äh, löytää työpaikan kotipuolestaan. Tähän mennessä me emme ole kyllin vakavasti suhtautuneet äh, yhtäältä humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan sopeuttamiseen tähän uuteen maailmaan ja sen uusiin kriiseihin meidän täytyy keskittyä toki myös näihin vaikeassa asemassa oleviin maihin, mutta nyt on hyvin paljon myös uutta ajattelua niin, että me voimme mm, määritellä poliittiset tarpeet sekä myös rahoitustarpeen. Ei se riitä, että ihmiset palautetaan kotiin, jos ei ole pohdittu sitä, mitä siellä kotona tapahtuu heidän palattuaan. Tästä on jo hyviä kokemuksia. Toinen lainsäädäntöaloite, joka meillä on nyt edessämme, on sen määritteleminen, miten suojelemme EU-rajoja. Tässäkin paljon on tehtävää. Minulta kysyttiin ehdotuksistamme Frontexin, EASON ja Europolin virkojen lisäämisestä ei nämä virat eivät ole vain yhdeksi vuodeksi tai yhdelle vuodelle. Nämä lisävirat ovat pysyvämpiä luonteeltaan. Kyse on prioriteettialasta ja asia tulee tarkastella keskipitkällä aikavälillä. Nyt on jäädytetty tämä 5 prosentin virkojen vähennystarve näiden virastojen kohdalla, koska tilanne on todella kiireellinen, vaatii kiireellisiä toimia. Sitten katson vielä tässä näitä esitettyjä kysymyksiä. Tietenkin valvonnan laatu, semminkin kun asiat kehittyvät ja me liikumme nyt hyvin nopeasti. Samoin sitten äh, ajattelun uudistaminen, eri välineidemme todellinen tarkoitus. Yksi esimerkki, humanitaarinen apu. Senhän on tarkoitus määritelmällisesti toimia Euroopan unionin ulkopuolella. Ja tavallisesti humanitaarista apua saavat vain köyhät maat. Mutta nyt tilanne on todella poikkeuksellinen. Olosuhteet ovat täysin poikkeukselliset. Me olemme tehneet jo yhden poikkeuksen – annoimme itse asiassa Japanille humanitaarista apua Fukushiman katastrofin jälkeen. Ja nyt katsotaan, voitaisiinko käyttää humanitaarista apua. Täytyy nyt seurata ihmisiä, ihmisten reittejä heidän tarpeitaan. Eihän tämä yhdessä päivässä tapahdu, mutta meidän täytyy tarkastella kaikkia niitä välineitä, joilla me, joita meillä on, sekä todellisuutta ja sitä, miten välineitä parhaiten käytämme todellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Unohdinko jonkun kysymyksen vai tuliko vastattua kaikkiin? Ah, kollegani tässä vielä muistuttaa yhdestä asiasta. Ei tätä välttämättä nyt ehkä tarvitsisi sanoa, mutta minä sanon tämän vielä kerran. Tilanne on hyvin, hyvin kiireellinen. Pyydän teiltä pikaisia toimia. Kiitos. Kiire on, kiire on. Odotamme neuvoston kantaa. Toivottavasti saamme sitten täsmennyksen näistä aikarajoista. Kiitos komission jäsenen Rova Georgia näistä vastauksista. Nyt annan puheenvuorot niille kollegoille, jotka haluavat kommentoida ja ehkä kysyä teiltä vielä jotain. Edustaja Böge. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös rouva komission jäsentä, että hän tuli tänne valiokuntaamme heti kollegion kokouksesta suoraan. Kiitän teitä myös siitä, että puheenvuorossanne vielä muistutitte hätäavun kiireellisestä tarpeesta, mutta tämän lisäksi siitä, että tarvitaan myös lyhyenkin aikavälin vakauttamistoimia sekä strategista pohdintaa ylipäätään kansainvälisessä yhteydessä, yhteisössä, miten jatkaa näiden maiden jälleenrakennuksen parissa. Kun puhutte kiireellisyydestä, on pakko todeta, että meillä ei ole kansainvälisellä tasolla eikä myöskään Euroopan unionissa tarvittavia välineitä toimia asian kiireellisyyden mukaisesti. Tämä koskee niin Euroopan unionin budjettia kuin oman kotimaanikin budjettia ja varmasti yhtä lailla useimpien muiden jäsenvaltioiden budjettia, että tilanteen kiireellisyydestä huolimatta 40-50 prosenttia määrärahoista Euroopan äh, unionissa äh, lupauksista maailman ruoka-avulle on saavutettu. Ja ihan oikein viittasitte siihen, että YK arvioiden mukaan Syyrian kriisi 2015 vuotta vaatii 4 miljardia hätäapua ja vain 38 prosenttia tästä on saatu. Tehän tässä ehdotatte, että 2 miljardia otettaisiin Euroopan kassasta EU-budjetista ja sen jäsenvaltioilta. Eikö tässä nyt rehellisyyden nimissä kannattaisi kuitenkin todeta, että se, ettei toimita kiireellisesti, on antanut vielä lisää pontta tälle kansainvaellukselle. Siksi on äärimmäisen tärkeää toimia niin nopeasti kuin mahdollista ja saada aikaan uskottava paketti. Ja tässä katson kyllä nyt myös neuvoston suuntaan. Ja pyydän neuvostoedustajia välittämään tämän koko neuvostolle. 2016 talousarvion ensimmäinen budjettikäsittely neuvostossa oli kyllä vitsi tai näin voisi sanoa, ellei tilanne olisi niin dramaattinen, että tällaista sanaa ei halua käyttää. Kun te, rouva komission jäsen, ymmärrettävistä syistä ehdotatte nyt tätä kattoa Afrikkarahastolle ja, ja määrärahojen siirtämistä, niin myös jäsenvaltiolta vaaditaan toimia ja tähän mennessä minun käsittääkseni vain Espanja ja Ranska ovat äh, sitoutuneet asiaan. Sitten äh, puhuitte muista rahastoista 1,8 miljardia euroa. Kaksi maata on vissiin antanut jotain pientä, mutta aika vähän, nimittäin Italia ja Saksa. Ja sitten loput tulee EU-budjetista. Ja nyt on sitten jo toinen kierros, ja te ehdotatte, että otetaan sitten 300 miljoonaa sieltä ja 200 miljoonaa jostakin, eli esimerkiksi liittymistä ennakoivasta välineestä ja sitten parisataa miljoonaa saadaan vielä jäsenvaltioilta toivottavasti, jotta sitoumukset saadaan hoidettua. Minä ymmärrän, että te tartutte näihin korsiin, koska itse asiassa nyt ei ole aikaa keskustella siitä, että mikä todella mitä todella tarvitaan. Ja se on nimittäin äh, rahoitusnäkymien perusteellinen uudelleen tarkastelu. Jäsenvaltiot ovat esimerkiksi maailman ruoka-avun sitoumuksiaan äh, jättäneet täyttämättä. Niiden tulee sitoumuksensa täyttää. Nyt odotellaan. Tässä on vähän kuin äh, pelattu Mikado-peliä, että se, joka lähtee ensimmäisenä liikkeelle, häviää. Jos neuvoston puheenjohtajavaltio saisi kaikki jäsenvaltiot liikkeelle niin, että saataisiin vähintäänkin miljardi nyt välittömästi kiireellisesti pöytään, niin nyt luen tässä tämän päivän lehdestä, että että G7-maat ja muutkin ovat todenneet, että puolitoista miljardia saadaan ja sitten 500 miljoonaa Mogherinin lupaamat EUlta. Mutta tämä lupaushan tehtiin jo vuoden alussa. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, tässä nyt kyllä alkavat nämä numerot ja luvut mennä kyllä sekaisin iloisesti kuin puurot ja vellit. Joten kyllä nyt tarvittaisiin selkeää tietoa siitä, mitä on tulossa, mitä on tehty, niin että meillä on puhtaat luotettavat numerot edessämme minä en nyt muuta voi kuin vaatia neuvostolta, että hoitakaa nämä asiat kiireellisesti. Ei tyhjiä lupauksia, vaan myös selvä lupaus siitä, että milloin nämä rahat lähtevät liikkeelle ja mieluiten toissapäivänä, koska muuten neuvosto ei ole asioiden tasalla häpeällistä. Tämä, mitä nyt on käynnissä, on häpeällistä. Ja Neuvoston syytä on, että seuraavat miljoona ihmistä lähtevät matkalle Eurooppaan, koska Eurooppa ei vieläkään toimi eikä tee. Rouva komission jäsen, minä en tässä mitenkään kyseenalaista näiden toimien kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä ja todennäköisesti joudumme nielemään yhtä sun toista tässä matkan varrella. Mutta oikeutetusti meidän on kysyttävä, kysyttävä, että miten ihmeessä hoidetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin vakauttamistoimet. No ei kai ainakaan niin, että nyt naapuruuspolitiikan rahoista lähdetään leikkaamaan satoja miljoonia, kun on jo leikattu. Ja nyt otetaan sitten hiukan sieltä, vähän täältä, ja samanaikaisesti puhutaan Turkin kanssa joka sekin on joutunut hyväksymään leikkauksia tähän odottamaansa apuun. Ja nyt puhutaan uusista siirroista, jotta nämä hätätoimet saadaan rahoitettua. Olette aivan oikeassa, kun puhutte siitä, että mitä nyt tapahtuu, mitä tapahtuu kansainvälisen ohjelmamme suhteen ja yhteistyössä kaikkien eri tahojen kanssa – Katsotaan nyt vaikka Afrikkaa. Mutta emme me voi teeskennellä, että eh, revitään hiukan kehitysrahastosta ja vähän sieltä vähän tuolta, jotta saadaan rahaa liikkeelle ja muuhun palataan sitten rauhassa paremmalla ajalla. Tietenkin, rouva komission jäsen, jos me hyväksymme nyt näitä siirtoja, niin me odotamme teiltä, että te komissiossa kollegojenne kanssa pohditte, mitä tarvitaan vakauttamisen nimissä ja mitä tarvitaan näihin ohjelmiin, ettei jouduta jälleen tilanteeseen, jossa uskottavuutemme on pelissä ja mahdollisesti menetetään lopullisesti. Joten nyt nopea toimintaa. Kyllä meillä on aikamoinen vastuu nyt. Me olemme kulkeneet etanan vauhtia. Nyt on saatava uusi vaihde silmään. Ja muistutan vielä, että kunhan tilanne tästä hiukan rauhoittuu, meidän täytyy puhua mekanismeista ja käytettävissä olevista välineistä. Lainsäädäntö on yksi asia, siinä nyt ei ole kuukaudesta kiinni, mutta joustava, nopea toiminta, nopean toiminnan välineen käyttäminen, jotta tällainen ei pääse toistumaan. Tässä mielestäni komission ja jäsenvaltioiden tulisi kyllä pistää aivosolunsa nyt liikkeelle. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Böge. Edustaja Olbricht. Euh, Madame Commissioner, first of... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle siitä, että olette tullut paikalle. Ja toivottavasti tässä tulee perinne, ette te vieraille luonnamme näin kiireessä tilanteessa, mutta että saisimme nopeasti tietoa komissiolta. Euroopan parlamenttia ei aina oteta tosissaan ja kiittäisin teitä siitä, että te olette näin tehnyt. Minulla on yksi poliittinen kysymys ja muutamia talousarviohuomioita. Poliittinen kysymys on seuraava. AFET-kollegamme kertovat meille, että yksi syy sille, että meillä on tällainen massiivinen ihmisvirta, joka suuntautuu meille, on se, että turkkilaisten pakolaisleirien ja libanonilaisten pakolaisleirien saama tuki on vähentynyt. Haluaisin sitä mikä tämä leikkaus on? Kuka rahaa leikkasi? Olivatko kyseessä meidän jäsenmaamme, Euroopan unionin raha, jota leikattiin? Jos poliitikot sanoivat, että tämä on yksi syy massiivisille muuttovirroille, kuka itse asiassa tässä onkaan osittain vastuussa. En ketään halua syyttää, mutta tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitäisi näitä leikkauksia kumota, antaa rahaa takaisin vai pitäisikö meidän tehdä jotakin muuta? Tämä on poliittinen kysymys. Sitten talousarvioon liittyen uskon, että edustaja Garcia Zabal puhui sitoumuksista ja maksuista ja tästä hyvin äm, kuuluisasta takapainotteisuudesta. Ja minä en usko, että tämä takapainotteisuusohjelma enää pätee. Se pitäisi hyvin mm, selkeästi todeta se, että tämä kahden prosentin äh, maksamattomien laskujen osa ensi vuonna vuodelta 2015, vaikka me nopeutammekin maksujen eh, suorittamista voi olla vaarallinen. Olisi ehkäpä hyödyllistä todeta tämä suoraan. Meidän pitää tätä takapainottusta vähentää, sillä uusi takapainoittuisuus tulee seuraamaan seuraavana vuosina. Ja sitten vielä yksi kysymys. Ennakoidaanko näitä tilanteita? Voisinko siellä komission jäsenen eh, mielipiteen. Mikä teidän mielipiteenne on tulevaan sovitteluun liittyen? Mikä sen vaikutus tulee olemaan ja mikä näiden päätösten vaikutus tulee olemaan monivuotuisen rahoituskehyksen väliarviointiin? Näin kiireellisen tilanteen puhjettua, mikä teidän kantanne on, koska tämä monivuotoisen rahoituskehyksen väliarviointi tehdään vuoden lopussa, toukokuussa vai koska? Tämä on hankala kysymys, mutta yhä tärkeämpi meille tällä hetkellä. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Rova Olmeier. Ich habe erstens möchte ich zu 100% meinen Kollegen Böge unterstützen. Ensinnäkin haluan tukea kollega Böge sataprosenttisesti, koska viime kuukausien aikana minä olen todella tuntenut asiat samalla tavoin kuin hän. Tulee vaikutelma, että että kriisin hallinnointi ja kriisin perspektiivin hahmottaminen, kriisin ennaltaehkäiseminen sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa on hoidettu pikemminkin keskinkertaisesti me emme tiedä, mikä on tuleva kehityskulku, kunnes sitten yksi, kaksi tämä tippuu meidän eteemme ja on pakko reagoida ja toimia ja pitää löytää kiireellisesti ratkaisuja. Teidän esityksenne on erittäin myönteinen. Minä tuen teidän haluanne toimia nopeasti, mutta kuitenkin haluaisin tietää, mitä tapahtuu keskipitkällä aikavälillä. Miten te aiotte esittää meille näkemyksiä hahmottaa asiaa keskipitkällä aikavälillä? miten tätä tullaan hallinnoimaan kahden, kolmen, neljän tulevan vuoden aikana, koska meillä ei ole tätä perspektiiviä nyt edessämme. En puhu nyt siitä periaatteesta, että kun meillä on tällä hetkellä pakolaisongelma, että se häviäisi käsistä että se sulaisi auringonvalossa. Meidän pitäisi pikemminkin tajuta, että meillä on aika pysyvä jatkuva kriisi, jota pitää pystyä hallinnoimaan vielä kolmenkin vuoden kuluttua, eikä, eivätkä ää, nykytoimenpiteet ehkä toimi enää tuolloin. Pitää siis nyt jo luoda perspektiiviä, luoda katsaus pidemmälle tulevaisuuteen, onko meillä aikatauluja, onko neuvostossa tehty tämän suhteen päätöksiä ainakin kun näin näitä IPAN määrärahoja. Suuri osa, suuri osa pakolaisista tulee tällä hetkellä Turkista. Meidän pitää pyrkiä tukemaan Turkkiakin vähän kestävämmin ja ottaa tämä finanssiaspekti huomioon, rahoitusaspekti huomioon. Miten tähän suhtaudutaan jatkossa? Ja vielä yksi konkreettinen kysymys. Yh- minä pyysin teitä olemaan mahdollisimman synteettinen, koska komission jäsenen pitää lähteä täältä tasan 12.30. Erste, an die diese bitte gerichtet Minä olen ensimmäinen, jolta tätä nyt pyydetään. No, eihän se haittaa. Minä jatkan, minä jatkan, koska jos keskustelua... Minä jatkan ihan nopeasti vielä konkreettisesti yhdestä täsmällisesti kohdasta varannosta, kun puhutaan kestävän kalastuksen kumppanuussuhteesta 8 miljoonaa. Tämä ohjelma laadittiin tukeaksemme Pohjois-Afrikan maita, jossa kalastus luotaisiin kestävämmälle pohjalle. Minä haluaisin tietää, miksi te nyt haluatte synnyttää uutta kurjuutta sillä tavalla, että kevennätte meidän kurjuttanne. Meillä on 1,2 miljoonaa vielä kansalaisten turvallisuutta varten. En oikein ymmärrä, mitä, mitä tämä tarkoittaa. Onko tämä luonnonvarojen normaalia kasvua, sen ymmärrän, mutta turvallisuuden osalta en ymmärrä tätä. Ja ettekö te ole sitä mieltä, että nämä vuodelle 2016 ennakoidut maksut ovat riittäviä? Oletteko te sitä mieltä, että todellakin pystytään ratkaisemaan jäsenvaltioiden ongelma, jotta ne selviäisivät kriisistä? Aivan varmasti ei. No niin. No, <laughs> olen pahoillani, olen pahoillani, mutta minä ihan vastikään sai tämän tietää, että olitte ensimmäinen uhri tässä puheajan rajoituksessa. Olen pahoillani. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos siitä, että näin nopeasti tulitte tänne valiokuntaamme puhumaan Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tilanne on todella hälyttävä. Tämä on todellinen hätätilanne ja valitettavasti tiedot, joita jatkuvasti saamme, osoittavat, että maahanmuuttovirrat, pakolaisvirrat lisääntyvät jatkuvasti. Enkä oikein tiedä, miten pitkään tämän tyyppinen politiikka ylipäätään voi jatkua, miten pitkään tältä pohjalta voidaan selviytyä. Parlamentti ja komissio puhuvat samaa kieltä. Me olemme täysin tietoisia kriisin luonteesta. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että tarvitaan kat- kattava strategia. Tarvitaan kattava turvallisuusympäristön uudelleenarviointi niin Pohjois-Afrikassa, Afrikassa kuin Lähi-idässäkin. Tarvitaan strategia ja se strategia tarvitaan nyt. Frontex-viraston kuulemistilaisuudessa todettiin, että pitkä pitkän aikavälin strategia horisontti 22, 20, 20 puitteissa tulisi käynnistää, se tulisi käynnistää nyt eikä suinkaan myöhemmin niin, että jo ensi vuoden budjetti tukisi tällaista kattavaa lähestymistapaa ajatellaan ongelmia Turkissa sekä pakolaisten lähtömaissa. Nyt tarvitaan todella hyvin luovia ratkaisuja, koska nämä ongelmat tulevat olemaan yhä suurempia ensi vuonna. Siksi tarvitaan pitkän aikavälin kattavaa kehitysstrategiaa. Haluan kiittää komission jäsen Georgievaa vielä ja haluan onnitella häntä. Hän on hyvin vastuullinen. Kiitos. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä. No, puheenjohtaja. Muutama ehdotus aivan aluksi omalta puoleltani. Haluaisin myöskin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi tämän puitteiston, jonka te olette nopeasti laatineet. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy osoittaa Euroopan kansalaisille, että Euroopan unionin talousarvio on osa ratkaisua. Luonnollisesti Meillä on valtava haaste edessämme. Euroopan unionin talousarvio yksin ei voi tätä ongelmaa ratkaista, mutta selkeä viesti meidän pitää Euroopan kansalaisille lähettää siitä, että Eurooppa on osa ratkaisua. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, mitä kollegamme Böge sanoi. Jos haluamme estää sen, että vielä lisää pakolaisia tulevina kuukausina Eurooppaan saapuu, meidän täytyy parantaa heidän olosuhteitaan heidän lähtömaissaan. Tämä on ainut tapa, jolla voimme estää Ähm, tämän kriisin pitkittymisen ja muuttumisen kestäväksi. Meidän täytyy kasvattaa niitä rahastoja ja niitä tukia, joita maksamme näille maille, mutta myöskin meidän täytyy käyttää Euroopan unionin välineitä hyväksemme, ettei Euroopan unionin varojen käyttöön liity petoksia näissä maissa. Minulla olisi kolme kysymystä, mutta koska huomaan, että te olette hermostunut ja komission jäsenen täytyy poistua, minä pitäydyn vain yhdessä kysymyksessä. Tämä äm, 120 äm, paikkaa henkilöstön henkilöstön lisää. Me puhumme tämän vuoden lisätalousarviosta, mutta luonnollisesti henkilöstön kasvattaminen vie kuukausia. Tiedämme tämän kokemuksesta, koska uskotte, että nämä kaikki henkilöt tulevat astumaan toimeensa. Kiitoksia. Uh, thank you for all the... Kiitos vielä kaikista huomioista. Aloitan tärkeästä kysymyksestä, nimittäin se, miten me kriiseihin ylipäätään pystymme vastaamaan, mitä välineitä meillä on. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono uutinen, mutta kyse ei ole vain Euroopan unionista. Koko maailmalla on aika huonot välineet monien kriisien käsittelyn suhteen. Kun pakolaiskriisi iski Turkkiin alussa, kävin siellä paikalla Turkin oli tullut 36 000 pakolaista. He tekivät aivan erinomaista työtä, rakensivat äh, erinomaisia pakolaisleirejä ja totesivat, että tilaa löytyy 50 000 ihmiselle. Ja minä kysyin, että entä jos heitä tulee 100 000? Ja turkkilaiset vastasivat minulle, että ei, toki ei heitä nyt 100 000 tule. Ja montako heitä on tänä päivänä? Lähes kaksi miljoonaa jo enemmänkin, no virallisten tietojen mukaan 1,9 miljoonaa, mutta ehkäpä heitä on todella Turkissa jo enemmänkin kuin tämä pari miljoonaa. Jos tarkastellaan tilannetta maailmanlaajuisesti, me ikään kuin nilkutamme kriisistä toiseen. Ja meidän on kehiteltävä sellaisia malleja, jotka toimivat ähm, ennakoiden ja esimerkiksi ilmastonmuutos on varmasti tuomassa eteemme aivan uusia haasteita, samoin kuin ääriliikkeiden kasvu. Toisaalta maailma ei koskaan aiemmin ole ollut näin avokätinen, valmis auttamaan jopa itse, joka tunnen todella tämän asian, Jopa minulle oli järkytys havaita, että vuonna 2000 maailma käytti 2 miljardia dollaria humanitaariseen apuun viime vuonna 25 miljardia dollaria. Siis tämähän on valtava askel eteenpäin 2,2 prosentista 18 1,2 prosenttiin tämä kasvu, mitä tulee siis kehitysapuun. Ja silti tarpeen ja rahoituksen välinen kuilu on todella suuri. Siksipä humanitaarista apua ja kehitysapua tulee uudelleen arvioida ja ennen kaikkea täytyy uudelleen arvioida kriisin poliittisia ulottuvuuksia. Humanitaarisen tarpeen käsittelyhän on kaikkein parasta tehdä ennaltaehkäisten niin, että humanitaarista kriisiä ei edes pääse tapahtumaan, että sotia ei synny. Ja tässä viimeisten parin päivän aikana New Yorkissahan nyt on juuri tästä puhuttu. Tämän me voimme myös Euroopassa tehdä. Me voimme rohkaista kriisien ennaltaehkäisyyn. Meidän tulee pyrkiä löytämään aina tie rauhaan. Emme me täysin viattomia ole. Kyllä me tämän itse asiassa tiesimme kaksi viikkoa sitten, kaksi vuotta sitten äh, kirjoitin blogia, jossa äh, itse asiassa jo arvioin, että näin tulee tapahtumaan. Se, mitä tapahtui Lähi-idässä, tulee iskemään myös Eurooppaan. Ja jos äh, emme halua heitä tänne Eurooppaan, meidän täytyy investoida heidän elinolosuhteisiinsa siellä, missä he ovat. Tämä on tapahtunut. Saman, saman, sanon tämän koko humanitaarisen yhteisön nimissä, niin kuin pieni kanarialintu kaivoksessa on toistanut toistamistaan, sirkuttanut, että on ongelmia, on ongelmia, on toimittava, on toimittava. No nyt meidän on vakautettava tilanne ja nyt meidän on pohdittava tulevaisuutta. Miten maailmassa ja Euroopan unionissa voimme paremmin valmistautua tähän monien kriisien esiin nousuun maailmassa. Ja poliittisesti meidän on sitouduttava asioiden ratkaisuun. Sitten tässä oli vielä joitain ihan yksityiskohtiin meneviä kysymyksiä. Ensinnäkin, mitä Euroopan unioni tekee? Kokonaiskuva siis. Täällä sanoitte, että täällä on kaiken näköistä numerotietoa, mutta ei mitään järjestystä. Ja nyt juuri budjettitiimimme pääosastolla pyrkii osoittamaan, mitä me teemme numerotietojen valossa ja mitä jäsenvaltiot tekevät, niin että saadaan tietoa Euroopan unionin kokonaisuudesta. Euroopan unioni tekee hyvin paljonkin. Monet muut eivät tee läheskään sitä, mitä heidän pitäisi, mutta en nyt ehkä paneudu tähän sen enempää. Sitten kysyttiin, että onko edelleen niin, että meillä on tällainen maksu viivästymä. Viimeisimmät budjettipääosaston tiedot osoittavat, että Eh, ehkä pieniä muutoksia tarvitaan, mutta ei mitään suurta. Mutta me pidämme tietenkin silmämme auki ja aina parlamentin asian tasalla. Sitten monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleenarviointi. Meillä ei vielä ole ehdotusta aikatauluksi monestakin syystä, koska nyt haluamme ensin käsitellä tämän kriisin pohtia strategiaa, me Älkäämme unohtako myöskään yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystä. On hyvin monta tekijää, jotka meidän täytyy huomioon ottaa. Sitten meiltä vielä kysyttiin, olisiko tällä vaikutusta kalastukseen. No nämä rahat olivat varauksessa 18 miljoonaa koska ennen vuoden 2015 loppua ei tule sopimusta, rahoja ei myöskään tarvita vuoden 2015 aikana. Ja sitten tämä 2,2 vähennys turvallisuudessa. Ei tämä ole itse asiassa mikään vähennys, vaan tämä liittyy eläin- ja kasviterveyteen. Minä en ihan ymmärrä. Aa, kyse on siis kansalaisuudesta, mutta ei turvallisuudesta. Vaikka tietenkin jos syö huonoa ruokaa, niin turvattomuus voi lisääntyä. Tässä oikeastaan nämä kysymykset, joita minulle esitettiin. Toivon nyt vastanneeni niihin. Kiitän tilaisuudesta saada tulla keskustelemaan kanssanne. Meidän yhteistyömme tulee jatkumaan. Ai niin, en vastannut teille, pahoittelen vielä kysymyksenne valvonnasta. Kyllä meidän täytyy parantaa valmiuttamme sen takaamiseksi, että rahat käytetään viisaasti. Kyllä meidän täytyy varainhoitoasetusta rehellisyyden nimissä vielä uudelleen tarkastella. Nyt tila, meistä on tullut, tai tästä on tullut niin mahdotonta, että ihmiset eivät halua tehdä työtä kanssamme. Eli meidän täytyisi ehkä nyt pikemminkin katsoa, mikä toimii alhaalta ylöspäin. Kansalaisten mukanaolo, läpinäkyvyys, se, että kaikki tiedot ovat tarjolla sähköisesti. Tietenkin uuden teknologian puitteissa tar- tarkastuksia voidaan parantaa. Mutta tilanne on se, että kun me käynnistämme suunnitelmat vuonna 2015, täytäntöönpano toteutuu 2017, mutta maailma on jo kulkenut sen ohi ja se on vanhentunut. Meidän täytyy tulla vielä toimia. Kiitos. Kiitos rouva varapuheenjohtaja. Kun me ymmärsimme oikein, että kun on tulion vallalla, ei pidä keskustella veden hinnasta. viime viikon foorumilla te halusitte painottaa tätä tahtoa meidän pitää tästä edes omata budjettipolitiikkaa, joka perustuu tuloksellisuuteen, tuloksiin, mitä me odotamme. Me, meidän pitää nyt pystyä pysäyttämään tämä muuttovirta. Emme me taistele, emme, pysty, emme halua vastata vain seuraamuksista, mutta meidän pitää hyökätä näiden muuttovirtojen syihin ja juuriin, mutta myös budjetin lisäksi meillä on toimielimellisiä valmiuksia toimia. Puhuitte myös Afrikan maista, mutta jos palautamme, niin meidän pitää myös tajuta, että jäsenvaltioiden pitää hyväksyä tämä palauttaminen ja että ja ne maat, jotka hyötyvät edusta, niiden pitää myös toimia. Niiden pitää hyväksyä myös, että heidän oman maansa kansalaiset voidaan palauttaa alkuperämaihinsa. Kiitos vielä teille kerran, rouva komission jäsen, että tulitte tänne. Meillä on tässä loistavia argumentteja toise varsinaiselle puolivälin tarkistukselle terveiset myös komission puheenjohtajalle, joka on kutsunut koolle, joka myös sanoi, että komissaari, joka hoiti humanitaarisia kysymyksiä, puhuisi myös budjettiasioista. Kiitos teille vielä kerran, rouva komission jäsen.